osallistua tähän sosiaalista yrittäjyyttä käsittelevään konferenssiin vuonna 2014. Kiitos. Grazie. Kiitoksia kovasti komissaari Barnier. Näin saimme tämän keskustelun päätökseen ja äänestys toteutetaan huomenna kello 12. Nyt esityslistan mukaan meillä on Yhteiskeskustelu. Ensinnäkin Wim van den Kampin mietintö 203 pyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksyntä ja markkinavalvonta. Ja toinen mietintö on Panzerin mietintö, joka koskee maa- ja metsätaloudesta käytettävien ajoneuvojen hyväksyntää. Nyt annan puheenvuoron Van den Kampille. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Mevrouw de voorzitter, eh, dank u zeer. Hyvä puhemies, kiitos paljon ja hyvää iltaa herra Tajanille ja kaikille havustajille sinne myös. Hyvää puhemies. Me käsittelemme tässä teknistä mietintöä, joka on erittäin tärkeä sisämarkkinoille. Sitä on käsitelty jo pitkään. Tässä ei ole kyse pelkästään teknisistä vaatimuksista kaksi- ja kolmipyöräisissä ajoneuvoissa ja nelipyörissä, että niiden suhteen, vaan tässä on kyse myös markkinavalvonnasta. Viime, viimeisenä kahtena vuotena, jos nyt aloitan näistä teknistä vaatimuksista, niin olemme keskustelleet viidestä kohdasta. Nämä ovat äm, päässeet myös asetukseen. Ensinnäkin on kyse ajoneuvojen luokitteluista. Sitä pitäisi selventää. Keskustelin kollega Panzerin kanssa näistä maasto, hyötykäyttötarkoitusta maastoajoneuvoista ja pysy, keskustelin myös jarrujärjestelmistä sekä rinnakkain istuttavista ajoneuvoista. Kaikissa näissä ajoneuvoissa jarrujärjestelmien pitää olla varmempia. Ja tästä on tehty myös tutkimuksia, onko, ovatko nämä järjestelmät tehokkaita vai ei. Lisäksi tarkastelemme päästövaatimuksia, sillä päästöt ovat näissä ajoneuvoissa korkealla tasolla. Sitten lisäksi tarkastelemme kestävyysvaatimusta. On siis tärkeää tarkastella sitä, ovatko nämä ajoneuvot vielä viidenkin vuoden käytön jälkeen yhtä turvallisia kuin yhden vuoden käytön jälkeen. Nämä ovat siis tärkeitä kohtia tässä asetuksessa tärkeitä tuottajia on Intiassa, Kiinassa ja tällaisissa maissa. Ja jos emme päästä näitä halpoja tuotteita näitä markkinoilta meidän markkinoillemme, niin se ei ole protektionismista, vaan turvallisuudesta. Haluaisin kiittää kaikkia tässä keskustelussa, myös Tanskan puheenjohtajavaltiota, joka teki paljon työtä tämän eh, asian suhteen, mutta haluan tietysti myös kiittää muita neuvoston jäseniä ja komissiota. Herra komissaarille vielä muutamia kysymyksiä delegoiduista säädöksistä ja täytäntöpanon säädöksistä. Me sovimme, että teollisuudessa ja taloudessa saadaan tarpeeksi aikaa täytäntöönpanoon, mutta jos täytäntöönpanosäädösten ja delegoitujen säädösten antaminen kestää liian kauan, liian kauan tämä sopeutusjakso jää liian lyhyeksi. Komission pitäisi siis edetä nopeasti täytäntöpanosäännösten ja delegoitujen säädösten antamisessa. Ja sitten toiseksi euro 5 vuonna 2016. Nimittäin komission pitäisi tehdä tutkimus. Siinä ei ole kyse pelkästään päästöistä, vaan myös kustannuksista. Viime päivinä on ollut hieman epäselvää se, mitä, mit, miten suhtaudumme kä- sähkökäyttöisiin polkupyöriin. Nämä nimittäin kuuluvat konedirektiivin ko- konedirektiivin alaisuuteen niiden nopeus on 25 tuntia kilometriä tunnissa. Ja jos haluatte, niin niin äm, nämä voivat tietysti, ne voidaan ottaa myöhemmin asetusten, asetuksen piiriin. Me puhuimme valmistajien kanssa ja he olivat, olivat melko kriittisiä, ennenkin englantilaiset valmistajat. Myös Englannissa pitää kuitenkin ymmärtää, että tätä asetusta voidaan muuttaa, mutta ei kuluttajien haitaksi. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Pantseri. Kiitoksia puhemies. Tämä lainsäädäntö alkoi vuonna 2009 marraskuussa ja paljon poliittista ja teknistä hankalaakin työtä on tehty, joka kesti parikin vuotta. Ja mukana oli kolme neuvoston puheenjohtajavaltiota ja sen vuoksi olen sitä mieltä, että on paikallaan kiittää kaikkia niitä toimijoita, jotka ovat olleet mukana ähm, niin parlamentin sihteeristöä kuin poliittisia työryhmiäkin, toki myös jäseniä, komissio ja neuvostoa. Me olemme saaneet ensimmäisessä käsittelyssä yhteisymmärryksen ja se on erittäin tärkeää. Tämän sääntelyn tarkoitus on luoda yhtenäisiä sääntöjä, jotka liittyvät maatalous- ja metsäajoneuvojen valmistamiseen niin, että voidaan taata sisämarkkinoiden hyvä toiminta. Ja ennen kaikkea haluamme taata sen, että sovelletaan, sovelletaan sellaisia kriteereitä, jotka parantavat liikenne, terve, turvallisuutta, samoin kuin työturvallisuuttakin. Tässä yhteydessä se, että artiklassa 7 ja 8 otetaan uusia toimintavaatimuksia, niin sitä voidaan pitää hyvänä ehdotuksena. Euroopan parlamentti tällä tavalla onnistuu kattamaan sellaiset riskit, jotka usein saattavat olla jopa kuolemaan johtavia saattavat liittyä esimerkiksi sähkölatauksilta suojautumiseen ja niin edespäin. Jos ei, ei voida al, aliarvioida eikä tehdä liian vähän liian paljon silloin, kun puhutaan ihmisten suojelusta, ihmisten terveyden suojelusta. On erittäin tärkeää, että ajoneuvomarkkinoilla meillä on sellaiset järjestelmät, joiden myötä kaikki toimii asianmukaisella tavalla. Asetus lopulta myös, lopulta myös myötävaikuttaa teollisuuden kilpailukykyyn tulee tuo muassaan avoimuutta ja vähentää hallinnollista taakkaa. Aiemminhan meillä oli 24 perusdirektiiviä ja sen jälkeen niitä on e- erilaisilla teksteillä muutettu ja parannettu ja nyt meillä on yksi yhteinen asetus. Tämä on erittäin tärkeää, koska tämän asetuksen kautta tavoitamme myös muita, saavutamme myös muita tavoitteita. Muun muassa sisämarkkinat saadaan paremmin toimimaan, voidaan paremmin taata kilpailukyky ja avoimuus, mutta samanaikaisesti voimme myös vahvistaa ylipäänsä tätä sektoria ja lopulta saamme aikaan myös paremmat ympäristö- ja työsuojeluolosuhteet. Tämä on erittäin tärkeää. Ja, ja ne kompromissit, joita poliittiset ryhmät ovat onnistuneet tekemään, ovat merkki hyvästä yhteistyöhalusta ja hyvästä hengestä. Ja Euroopan parlamentti voi tällä tavalla saada aikaan asetuksen, josta kaikki ovat yhtä mieltä. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron komissari Tajanille. Kiitoksia puhemies ja hyvät parlamentaarikot. Olen erittäin iloinen siitä, että voin olla täällä tänään, erityisesti siitä ö, syystä, että tässä saamme päätökseen pitkän pitkän tien. Tällä tavalla voimme hyväksyä kaksi lainsäädäntötekstiä, jotka ovat erittäin tärkeitä teknisesti. Ne auttavat meitä myös vähentämään lainsäädännön määrää, eri lakien määrää. Ja olen iloinen myös siitä, että mitä tulee maatalous- ja metsäajoneuvojen ajoneuvojen yhdentämi, yhdentämis, sääntöjä niitä koskevien sääntöjen yhdentämiseen, niin olemme voineet tehdä erittäin hyvää yhteistyötä myös kollegoiden kanssa. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että olemme löytäneet parlamentin kanssa yhteisen sävelen. Me olemme käyneet pitkiä keskusteluja, mutta tulokset ovat myönteisiä ja haluan kiittää molempia esittelijöitä, myös varjoesittelijöitä. Kompromissitekstit ovat tulosta pitkistä rakentavista keskusteluista, myös komission ja neuvoston kesken. Nämä keskusteluthan kestivät lähes kaksi vuotta, koska kyse on myös hyvin monimutkaisista teknisistä asioista. Haluaisin alleviivata sitä, että tämä uusi as- asetus parantaa ympäristön tilannetta, parantaa turvallisuutta. Kaikki tämä koituu kansalaisten ja yhteiskunnan hyväksi. Ja näin annamme myös teollisuudelle mahdollisuuden soveltaa tuotantonsa uusien vaatimusten mukaiseksi. Tämä mahdollistaa myös sen, että että niin julkinen hallinto kuin yrityksetkin voivat vähentää kustannuksia. Eli kaiken kaikkiaan tämä on myönteistä. Tämän ehdotuksen hyväksyminen on erittäin tärkeä askel, kun halutaan yksinkertaistaa ja saada aikaan parempaa sääntelyä. Tämä on omiaan myös lujittamaan sisämarkkinoita, aivan kuten molemmat esittelijät totesivat. Nämä kaksi ehdotusta korvaavat noin 40 muuta säädöstä ja niiden avulla voidaan, tai niiden pohjalta voidaan tehdä myöhemmin täytäntöönpanosäädöksiä ja delegointiasäädöksiä ja otin kyllä vaarin siitä, mitä esittelijät tähän liittyen sanoivat. Tarkoitus on parantaa kaiken kaikkiaan yhdenmukaistamista, sääntöjen yhdenmukaistamista. Näissä teksteissä myös viitataan korjaus- ja huoltotietojen saatavuuteen, mikä on omiaan parantamaan kuluttajien asemaa. Toisaalta tässä myös halutaan parempaa markkinoiden valvontaa ja halutaan myös yhdenmukaistaa tämänhetkistä ajoneuvokategoriaa luokitusta. Tässä otetaan muun muassa huomaan, huomioon niin sanotut rinnakkain istuttavat ajoneuvot ja maastomönkijät. Niiden osalta halutaan eh, niiden osalta eh, olemme voineet parantaa niin ympäristöä kuin eh, käyttäjienkin turvallisuutta. En nyt halua porautua tässä yksityiskohtiin, koska esittelijät ovat jo selkeästi esitelleet näitä asioita. Tässä nyt oli vain muutama kohta koko joukosta argumentteja, joita olisin voinut tässä luetella. Olemme kaikki erittäin tyytyväisiä lopputulokseen ja haluan kiittää parlamenttia myös siksi, että tällä tavalla olemme voineet hyödyttää myös kansalaisia, mikä on tietenkin hyvä, kun haluamme myös parantaa instituutioidemme imagoa. On hyvä, että me onnistumme saamaan aikaan konkreettisia toimia ja se on hyvä viesti kaikkialle Eurooppaan. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron edustaja Siilelle president uh, commissioner um, uh, first of all uh, let me congratulate rapporteur wim van der kamp with the agreement. kiitoksia komissaari ja onnittelen tässä esittelijämme tästä sopimuksesta komission ja neuvoston kanssa mm, liikennevaliokunnassa olemme tätä liikenneturvallisuutta tutkineet, koska todetaan, että niitä lähtee jopa 80 prosenttia näistä onnettomuuksista nimenomaan liikenneonnettomuudet ovat sitten juuri näiden kaksipyöristen aiheuttamia. Ja ja tietysti haluamme myöskin parantaa sitten myöskin moottoripyörien ja muiden tämän tyyppisten luokan ajanovenen teknisiä ja turvallisuusvaatimuksia nämähän maakohtaisia ja suunniteltu tuollaisiin maastoon, maastokäyttöön, mutta siitä usein sitten myöskin julkisesti liikennöidylle teille. Tässä neuvostolta edellytetään mahdollisimman selkeitä panoksia tässä, jotta myöskin tekniset valmiudet, esimerkiksi ABS, lukkiutumatta ABS-jarrut saataisiin moottoripyöräilijöiden käyttöön. Ja siinä tapauksessa tämä asetus olisi siinä sielläkin myös hyväksyttävä nykytietämyksen perusteella. Sitten sama myöskin maastoajoneuvot ja mukaan ottaa on terve tyytyväisyydellä merkille pantavaa sekin. Kiitoksia ja seuraavaksi Gal Peltz. Kolme minuuttia. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää ja onnitella herra Van, Vannekampia. Tämä ehdotus todellakin saa koko tämän sektorin huomion ja on tärkeää, että me, me ylläpidämme tiettyjä vaatimuksia ajoneuvojen valmistamisessa. Pitää kiinnittää myös huomiota siihen, että näiden kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen nelipyörien valmistaminen vaikuttaa työpaikkoihin. 19 prosenttia eurooppalaisesta valmistustyöstä tehdään tällä alalla. Ja minä nyt lähden siitä, että, että se määrä, jota tai ne ongelmat, joita on ollut, ne, ne johtuvat muun muassa viallisesta vaatimuksesta Vuonna 2006 Euroopan komissio vaati edistyksiä. Seuraavien vuosien aikana me otamme uudet euroluokat käyttöön. Ehdotuksessa puututaan myös moottoripyörien liikenneturvallisuuteen. Se on yksi tärkeimmistä tavoitteista EUlle aiheelle on annettava tarpeeksi painoarvoa, jotta se voi todellakin olla antaa lisäarvoa, jotta voimme parantaa sisämarkkinoiden toimintaa. Tarvitsemme parempaa sääntelyä, teknisten näkökulmien sääntelyä. Lisäksi huolto tietoihin on saatava täysimääräinen pääsy Monille, monille valmistajille tekniset vaatimukset ovat tärkeitä. Pitäisi siis toteuttaa kohdennettuja toimia niin, että PK-yritykset myös saavat käyttöönsä kaikki tiedot. Mietinnössä on monia hyvin myönteisiä piirteitä. Se, se mainitsee myös muutamia puutteita, jotka koskevat markkinavalvontaa. markkinavalvonnasta tulisi myös tehokkaampaa ehdotuksen myötä. Tässä puututaan sekä tyyppihyväksyttyihin että tyyppi hyväksyttä, hyväksyttää saamattomiin osiin. Eli siis kaikkia osia voi vaan valvoa. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnässä voidaan käyttää synergioita tulevaisuudessa. Esittelijä on tehnyt oikein hyvää työtä. Onnea, äh, onnittelut hänelle siitä. Tulevaisuudessa meidän pitää yksinkertaisesti saavuttaa ne tavoitteet, joita tässä mietinnössä määritellään ja panna lainsäädäntö myös täytäntöön. Kiitos. Kiitoksia. Ja sen jälkeen S- ja D-ryhmän puolesta puheenvuoron saa Westfall. Frau Präsidentin, Herr Kommissar. puhemies, äh, komissaari, äh, arvoisat kollegat, äh, ilo pitkästä vaivasta tässä tapauksessa. Olemme saaneet oikein hyvän, hyvät mietinnät aikaiseksi pitkän neuvot, pitkien neuvottelujen tuloksena, vaikka tähän kauemmin menikin kuin kukaan olisi voinut kuvitellakaan. Ja, ja tässä oli paljon enemmän kaikenlaisia kompastuskiviä kuin kohtuudella olisi voitu odottaa. Mutta herra Van den Kampia haluan kiittää erityisesti hyvästä yhteistyöstä. Yhteisesti olemme neuvotteluissa jäsenmaiden kanssa saaneet paljon aikaiseksi esittelijänä. Minä tässä ryhmäni puolesta suosittelen tämän hyväksymistä. Olisi voinut vielä parempikin olla, toki. Ja, ja paremmalla tarkoitan turvallisempaa. Äh, me sosiaalidemokraatit olivat äh, alun, alusta alkaen äh, ajoneuvojen turvallisuuden kannalla ja sitä kautta tietysti myöskin kuljettajan turvallisuuden esitaistelijoina. Ka- kaikki mopokuskien ja moottoripyörän motoristien liikennettömyystilastot ovat olleet vuosia jo vakioina. No, heidän, heidän osuutensa on aivan kohtuuttoman suuri Euroopan kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista. Onnettomuuksista. Tämä on minusta, minulle tullut sydämen asiaksi. Vähemmän kuolleita Euroopan kadulla ja teillä on asia, joka on kaikkien sydämessä yksikin kuollut, on liikaa. Ja meillä sisämarkkinoilla voidaan tämän asetuksen puolesta tehdä yhä enemmän töitä. Ajatellaan vaikkapa tekniikan kehittymistä, lukkiutumattomia jarruja näin poispäin. Niiden hyödyllistä olen ehdottoman vakuuttunut. Ja mitä tulee sitten kustannushyötyyn, siitäkin olen vakuuttunut. Ei pidä ollenkaan paikkansa, että ABC-järjestelmät olisivat liian kalliita. 2016 vuodesta lähtien tämän asetuksen perusteella ja 2017 myöskin sitten olemassa olevat ajoneuvot on pakko varustaa ABS-järjestelmillä joka sitten valmistajan toime, puolesta tai sitten muilla tavalla järjestää tällaisen yhdistelmäjarrujen kautta. Tältä kautta valitettavasti emme ole onnistuneet komission ehdotusta parantamaan. Komissio ja jäsenmaat ovat tässä päätyneet hyvinkin varovaiseen muotoiluun ja sitä on sitten vaikea toteuttaa. <clears throat> Komissio esitti, esittää sitten 2019 kertomuksen, missä vertaillaan sitten onnettomuustilastojen kehittymistä ja ABS-erojen merkitystä tässä niiden toivottavasti hupenevassa määrässä komission perusteella tulee sitten miettiä, tulevatko tällaiset abc pakollisiksi kaikkiin kaksipyöräisiin ja tämän luokan ajoneuvoihin. 2019 <clears throat> tulee sitten tämä aukko ja lainsäädännössä täytetyksi, jos näin käy, niin kuin toivottavasti käy. Saadun todistusaineiston perusteella tällä tehdään sitten hyvä työ kaksipyöristen ajoneuvojen kuljettajille Euroopassa, niin että tätä kautta saadaan onnettomuudet tulevaisuudessa vähenemään. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi Alden puolesta puheenvuoron saa Manders kolme minuuttia. Dank u, voorzitter. Ik wil ook eh, de collega's bedanken. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää kollegoita, herra Panteria ja Henna Vannekampia hyvästä yhteistyöstä. Nämä ovat tässä on kyse kahdesta tärkeästä asetuksesta sisämarkkinoilla. Parempi turvallisuus, parempi ympäristönsuojelu, parempi paremmat olosuhteet kuluttajilla ja myös lainsäädännön yksinkertaistaminen on tärkeää. Sitä minä kannatan aina. Tämä oli hyvin tekninen aihe ja, ja kun nyt puhumme teknokraateista, niin niin, niin ähm, minulle ainakin turvallisuus on aina tärkeä, tärkeää. Mielestäni tällä, näillä mietinnöillä on tärkeää poliittinen tulevaisuus. Me haluamme esimerkiksi lisätä innovointia ja äh, säännellä myös sähkökäyttöisten ajoneuvojen akkuja. Jos haluamme lisää turvallisuutta, niin meidän pitää sanoa se selkeästi. Miten voimme esimerkiksi estää tuotekopiot ja huonot tuotteet? Tästäkin puhui herra Vandenkamp. Esimerkiksi päästämmekö kaikki kilpailijat markkinoillemme? Miten voimme esimerkiksi välttää epäoikeudenmukaista kilpailua? Joskus Ja sitten viimeiseksi vielä haluaisin mainita, että minä haluaisin kyllä vähimmäisvaatimuksia myös kuljettajille. Kuljettajille pitää tiedottaa näistä asioista ja heitä pitää kouluttaa, sillä tuotteita aina vain parannetaan, teknisesti niitä parannetaan, mutta kuljettajat eivät pysy tässä kehityksessä mukana. Kaiken kaikkiaan tulos on oikein hyvä ja minä suosittelen ryhmälleni myönteistä äänestystä. Mie haluaisin kuitenkin, että näistä asiakirjoista tulee, tulee vielä poliittisempia niin, että myös tämänkin talon ulko- ulkopuolella näistä asioista kiinnostutaan. Kiitän teitä ja toivon, että huomenna suurin osa edustajista äänestää näiden asiakirjojen puolesta. Kiitos. Kiitoksia. Ja EC-ryhmän puolesta Haber. Kaksi minuuttia. Well, thank you very much. Kiitoksia, rouva puhemies. Aivan kuten valiokunnan puheenjohtajalla, niin minullakin oli ilo olla varjoesittelijänä näissä, direk- näissä teksteissä ja oli myös sovittelussa mukana ja haluan kiittää molempia esittelijöitä. Nämä ovat erittäin mutkikkaita teknisiä asioita. Tiedän, että Manders haluaa tehdä tästä vielä poliittisesti jännittävämpiä asioita, mutta nämä ovat äärimmäisen tärkeitä asioita elinkeinoelämälle. Tarkoitus on saada aikaan tehokas ja yksinkertainen tyyppi hyväksyntä järjestelmä. Moottoripyörien osalta on erityisen tärkeää, että me otamme moottori pyörien ympäristö- ja turvallisuusominaisuudet eh, huomioon ja parannamme niitä. Nämä ajoneuvot, jotka ovat mukana tässä kategoriassa, eh, käyvät aina vain suosituimmiksi ehm, urbanissa ympäristössä ja ne ovat omiaan myötävaikuttamaan matalahiiliseen eh, yhteiskuntaan. Ja haluan kiittää Van Kampia myös siitä, että näiden muutosten mukaan ottaminen pikkuhiljaa tehtiin järkevällä tavalla niin, että saa, meillä oli myös saamme aikaan tehokkaita ja kustannustehokkaita testausmetodeja. Mitä tulee maatalouden traktoreihin, tämä teksti pitää sisällään myös muita maatalouden ajoneuvoja. Tämä oli monimutkaista, mutta nyt meillä kuitenkin on aito, Euro, aito Euroopan laajuinen järjestelmä, jonka avulla mm, valmistajat voivat tuottaa asianmukaisia valmisteita. Ja kun puhutaan nopeammista traktoreista, niin nekin on otettu mukaan ja on erittäin hyvä asia, että meillä on myös kevyet nelipyöräiset ajoneuvot, toinen maatalouskäyttöön ja toinen vapaa-ajan käyttöön. On erittäin hyvä, että valiokunnat ovat käsitelleet tätä asiaa näin erin, erinomaisesti ja emmehän, emmehän me vielä ole päässeet loppuun, koska delegoitujen säädösten syynääminen tulee olemaan meille äärimmäisen tärkeää, koska haluamme tehdä tai varmistua siitä, että se, mitä näissä esityksissä sanotaan, on meillekin ja sidosryhmillekin hyväksyttävää. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro saa Bafton FED-ryhmästä. Uh, thank you, madam. Kiitoksia, rouva puhemies artikla 18 oikeutuksesta on suurta epäilystä, joka, joka, jo, jolla on taiko, tarkoitus sitten estää äh, esimerkiksi mamojen verittäminen. 2007, 2010 IMKon vaikutusten arviointi osoitti tämän, mutta, että, mutta tässä sitten äh, todettiin, että sovittelussa, sovittelussa todettiin, että 40 Äh, alle 40 hevosvoimaiset laitteet jätettiin tämän säädöksen ulkopuolelle. Jos ei tässä ole kysymys lisenssivaatimuksista ja jos per, työ perustuu pelkästään turvallisuuteen, miksi sitten 48 hevosvoimaiset mopot on tästä äh, vapautettu? Äh, vaikutukset ovat ihan samanlaiset. Ei, ei, ei, ei mitään vaikutusten arviointia esimerkiksi varaosien jälkimarkkinoista ole tehty. <clears throat> Jos tulevaisuudessa myydään vain merkkiosia, se vaikuttaa sitten markkinoihin niin, että sitten kustannukset voidaan kattaa nämä tekstit ovat, ovat IMKon sivuilla olleet ja 10. päivä syyskuuta lähtien ovat olleet siellä häpä, häpäällisen epätäydellisessä muodossa. Ja tämä vasta, vasta tänä aamuna nämä ää, proseduraaliset asiat otettiin huomioon ja kerrottiin. Ne eivät myöskään ole julkisuudessa kenentään luettavissa tiedossa, eikä sitä ole myöskään tarkasteltu kriittisellä selmällä. Koko prosessi on hyvinkin arveluttavaa legalistisesti, demokraattisesti. Tässä on nyt runnottu läpi kumileimasimien avulla lainsäädäntöä ilman, että että äh, siitä julkisuudessa ei hiskuttu sanakaan. Äh, komission työtapaa toki sopii kiittää. Voisin kuitenkin vähintään edellyttää, että äänestys lykätään siihen asti, kunnes tällainen demokraattinen menettelytapa on saatu toteutukseksi. Seuraavaksi GUE-ryhmän puolesta Henin kaksi minuuttia. Merci, madame Kiitoksia puheenjohtaja. Jos haluaa säätää että kaikesta yhtä aikaa, niin saadaan aikaan vain tehotonta sääntelyä. Onko nyt ihan sama, että kaikki nämä ajoneuvotyypit kuuluvat samaan luokkaan, erityisesti jos tiettyjä ajoneuvoja käytetään muihin tarkoituksiin kuin mihin niitä on valmistettu. Otetaanpa vaikka nämä mini-mönkijät tai mini-autot niin niistä on, niitä on alettu käyttöön siellä ja täällä ilman, että turvallisuusnäkökulmia on otettu ollenkaan huomioon. Niin eläimet kuin jalankulkijatkin, puhumattakaan itsenäistä käyttäjistä, ovat vaarassa. Ja kun halutaan halpoja ajoneuvoja, niin kyllä ne ovat aika epäturvallisia. Ranskassa suuri joukko näiden minimönkijöiden uhreista ovat alle 10-vuotiaita lapsia. Sehän on aivan järkyttävää. Meidän tulisi priorisoida näitä, näistä ajoneuvoista sääntelyä kaikki varmasti ymmärtävät sen, että tarkoitus on tu, tur, suojella sekä ajoneuvojen kuljettajia että suurta yleisöä. Meidän tavoitteenamme täytyy olla se, että turvallisuus lisääntyy, kierrätystä voidaan parantaa ja se, että kukaan ei joudu kärsimään näistä ajoneuvoista. Kiitoksia. Ja sitten vielä kaksi ähm, puheenvuoroa. Mitchell. Madam President, thank you very... Hyvä puhemies, kiitos paljon. Haluaisin kiittää esittelijöitä Wim van de Kampia ja Antoni Panzeria näistä kahdesta mietinnöstä. Haluaisin käyttää komission jäsenen ollessa nyt tilaisuuden ja äh, kertoa muutamista huolenaiheista tässä paketissa, joka esiteltiin nyt äh, heinäkuussa. Aikaisemmin nelipyörät piti tarkastaa vuosittain. Nyt sitten kaksi- ja kolmipyöräiset ajoneuvot ja mönkijät tulevat tämän alaisuuteen. Tutkimuksessa sanottiin, ja se tämä tutkimus, sen rahoitti komissio osittain, että suuri osa moottoripyöräonnettomuuksista liittyy teknisiin vikoihin. On siis tärkeää, että kun arvioidaan teknisiä vaatimuksia, me vertaamme tietoja. Jos katsomme, katsomme esimerkiksi Hollantia, siellä on hyvin alhainen taso moottoripyöräonnettomuuksia, mutta siellä ei ole pakollisia, ta, pakollisia tarkastuksia moottoripyörille. Ja sitten taas Ruotsissa tiekelpoisuustarkastuksia tehdään. Ja siellä onnettomuuksia taas on. Vuonna 2004 tarkastukset ö, ähm, muutettiin, kak, ö, äh, niitä tehtiin kaksi kertaa vuodessa, mutta ja tällä, tällä, kerta, tällä hetkellä ei ole todettu, että tämä olisi vaikuttanut Ruotsissa negatiivisesti. Ehdotus saattaisi aiheuttaa jopa 1,2 miljardin euron kustannukset. Jos, ja sitten kyseenalaista on, äm, jo, vaikuttavatko nämä tarkastukset onnettomuuksiin todella. Meidän pitää katsoa todisteita, etenkin näinä vaikeina aikoina, kun lisäkustannukset ovat hyvin mittavia kuluttajille. Kun puhumme teknisistä vaatimuksista tietylle ajoneuvolle, pitää yksinkertaistaa lainsäädäntöä ja varmistaa, että olemme oikealla tiellä niin, että teemme ajoneuvoista turvallisempia yhdenmukaistamisen kautta, mutta EUn EUn lainsäädäntö pitäisi yhdenmukaistaa vain niin siinä, niissä kohdissa, kun niillä on, sillä on oikeaa vaikutusta. Kiitos. Kiitoksia. Chicago, kolme minuuttia. Scopul dezvoltării și funcționării pieței interne a Uniunii Europene. Kiitoksia. Sisämarkkinoiden kehittämiseksi meidän on korvattava tyyppihyväksyntä menettelyt koko unionin alueella, jotta Voisimme varmistaa äh, liikenneturvallisuuden, käyttöturvallisuuden, työturvallisuuden ja ympäristöturvallisuuden. Meidän täytyy näitä sääntöjä äh, yhdenmukaistaa, erityisesti mitä tulee moottoreiden ympäristömääräyksiin. Tässä on huomioitava sekä maatalous että metsätalouskoneet ja, äh, ja myöskin nelipyörävetoiset liikennevälineet meidän täytyy seurata tekniikan kehitystä ja markkinoiden kehitystä huolellisemmin. Nyky, nykyinen omatalous- ja metsätalouskoneiden tyyppihyväksynnän ei tulisi kuitenkaan vaikuttaa kansallisiin sääntöihin. Esimerkiksi ajolupiin, ajoluvista, enemmännisnopeuksista ja muista sellaisista on erityismainintoja kansallisessa lainsäädännössä, koska myöskin siitä, millä, millaisilla teillä näillä saa liikkua. Jos ajattelemme sitten markkinoiden kehittämistä ja tuotteiden ja ihmisten vapaata liikkumista, sen toteuttamista, meidän pitää kyetä tarjoamaan sitten vapaasti eh, vakiomallista eh, huolto- ja käyttöohjetietoa kaikille markkinoiden toimijoille. Olisi myöskin suositeltavaa, että teknisiä spesifikaatioita, erittelyjä löytyisi internetin, internetistä valmistajien kotisivuilta. Mopoa, mopoja, kaksi pyöräisiä ajoneuvoja koskeva lainsäädäntö on erittäin tärkeä jos ongelmia ilmenee komponentteihin tai, tai muuten tuotteisiin, jos ne eivät ole määräysten mukaisia tai eivät täytä sitten vastaavasti tyyppihyväksynnän määräyksiä, valmistajat, ei, valmistajat tulisi, evätä tällaisten tuotteiden markkinointi, eikä tällaisia tuotteita voisi, saisi myöskään rekisteröidä. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi Manner 2 minuuttia

kannalta asetus on hyvin tärkeä. esimerkiksi maa ja metsätalousyrittäjien työssä koneet ja laitteet ovat merkittävässä osassa ja valitettavan usein syntyy myös vaaratilanteita. työtapaturmia tapahtuukin paljon joten maatilayritysten työturvallisuuteen ei voi koskaan kiinnittää liikaa huomiota. koneiden ja laitteiden turvallisuus onkin oleellinen osa turvallista työympäristöä yhteinen eurooppalainen tyyppihyväksyntä on siis hyvin tärkeää jotta jokainen eurooppalainen viljelijä ja metsätalousyrittäjä voi työskennellä turvallisten koneiden kanssa. korkea liikenne ja työturvallisuus ja myös ympäristönsuojelu ovat niin ikään tärkeitä tekijöitä tässä kyseisessä asetuksessa. kansallista liikkumavaraa on kuitenkin tässäkin asetuksessa löydyttävä sillä esimerkiksi pienillä valmistajilla on hyvä olla mahdollisuus kansalliseen tyyppihyväksyntään se helpottaa pienten valmistajien hallinnollista taakkaa sillä monet heistä myyvät koneita vain yksittäisten jäsenvaltioiden sisällä. on myös tärkeää että maa ja metsätalousajoneuvojen suurimmasta sallitusta nopeudesta voidaan säätää kansallisesti. Kiitoksia ja Rossi, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Ennen kaikkea haluan kiittää kahta esittelijää, erityisesti Panseria, joka on, on ollut erittäin hyvänä välittäjänä. Mitä tulee näihin kahteen asetukseen, eh, jotka käsittelevät samaa, eh, samankaltaista aihealaa ja ovat erittäin teknisiä, niin eh, Molemmat ovat luonteeltaan hyvin teknisiä. Komissio ja neuvosto ovat saaneet aikaan hyvän kompromissin. Tarkoitus on yksinkertaistaa tämän hetkistä, hetkistä sääntelypuitteistoa, parantaa turvallisuutta ja ympäristövaikutuksia. Mitä tulee maatalous- ja metsäajoneuvoihin, niin On erittäin tärkeää, että me asetamme riittävät tekniset ja ympäristölliset vaatimukset. Ja mitä sitten tulee näihin kaksi ja neli pyöräisiin ajoneuvoihin, täytyy muistaa, että on, näitä on kahta lajia. On sellaisia, joita käytetään hyöty, huvikäyttöön ja toisia hyöty, hyötykäyttöön. On hyvä, että että valmistajat löytävät yhteisen sävelen, mitä tulee korjaus- ja huoltotietojen avoimuuteen ja saatavuuteen. Tämähän tulee on, on muistettava, että nämä ajoneuvot kuitenkin äh, muodostavat aika pienen ähm, osan äh, tieliikenteestä, mutta niiden vaikutus äh, saastumiseen on merkittävä. Itse asiassa ähm, valmistajat ja käyttäjätkin ovat jo pitkän aikaa odottaneet selkeämpää säännösympäristöä. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi Higgins. Kolme minuuttia. Hyvä puhemies, haluaisin sanoa, että olen todellakin hyvin tyytyväinen herra Van de Kampin työhön. Hän hän itse on moottoripyöräilijä. Mielestäni tämä on tärkeää juuri tässä mietinnössä. EPPn esittelijänä minä sain paljon sähköposteja eurooppalaisilta moottoripyöräilijöiltä. Ja herra Van de Kamp on mielestäni saanut tässä mietinnössä aikaiseksi hyvin, hyvän tasapainon. Meidän ei tule unohtaa, että yksi tämän parlamentin tarkoituksesta on taata tieliikenneturvallisuus. Olen ennen kaikkea ABS- ja CBS-järjestelmiin hyvin tyytyväinen tai niiden säännöksiin ja myös siihen, että, että, että ajovalot on oikein asennettu. Me tiedämme, että moottoripyöräilijät ovat kahdeksan kertaa suuremmassa vaarassa joutua onnettomuuteen kuin autoilijat. Toivon, että moottoripyörän ajajat ymmärtävät, miksi tämä asetus on niin tärkeä. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että kolmikantaneuvottelut neuvoston komission ja herra Van de välillä olivat niin hedelmällisiä vaikka prosessi oli ajoittain hyvinkin hidas, niin nyt meillä on kuitenkin pöydällä tarkka ja hyödyllinen asetus. Eurooppalaisena meidän pitää kaikkien tehdä yhteistyötä, jotta voimme vähentää tieliikennekuolemien määrää Euroopassa. Mitä sitten tulee herra Pantsiirin mietintöön, joka käsittelee maa- ja metsätaloudessa käytettäviä ajoneuvoja – niin olen melko tyytyväinen esittelijän saavuttamaan tasapainoon, nimittäin siihen, että hallinnosta taakkaa ei lisätä. Mielestäni tämä mietintö on tehokas, mitä tulee ympäristön suojeluun ja sisämarkkinoihin sekä rajat ylittävään traktorikauppaan. Hyvä puhemies, toivon todella, että tämä auttaa luomaan kilpailukykyiset traktorimarkkinat Euroopan unionissa. Kiitos. Ura. Kiitoksia. Nyt Catch the Eye. Menettely Basescu ensin. Olkaa hyvä. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Numărul accidente... Kiitoksia, puhemies. Monet tieonnettomuudet, ähm, monia tie, tieliikenneonnettomuuksia tapahtuu, joissa moottoripyöräilijät ovat pääosassa ja niitä on aivan liikaa. Sen vuoksi minä olen sitä mieltä, että oikeudellista puitteistoa on syytä yksinkertaistaa. Tässä yhteydessä meidän tulisi kiinnittää enemmän huomiota ympäristöön, turvallisuuteen ja markkina- markkinoiden valvontaan. Meidän täytyy myös parantaa sisämarkkinoiden toimivuutta ja yleisen, yleistä etua täytyy suojella. Vain sillä tavalla saamme aikaan tehokkaamman turvallisemman ja vihreämmän kaupunkiliikenteen. Ehdotuksen taloudellisillakin piirteillä on erittäin suuri merkitys, jotta voimme paremmin valvoa Euroopan markkinoita. Meillä täytyy olla sitovia kriteereitä. Kiitoksia ja sitten seuraava puhuja. Thank you, Chair and colleagues. Kiitos puheenjohtaja. Kompromissi on nyt sitten syntynyt synnyttänyt tämän hyvinkin tasa, tasa, tasapainoisen asetusehdotuksen koskien kaksipyöräisten ajoneuvojen, ajoneuvojen niiden kuljettajien osuus liikenneturmista on kohtuuttoman suuri. Tämä on aiemmin tänä vuonna vuonna pyysin komissiolta selvitystä ABS-jarrujen suhteellisesta merkityksestä liikenneturvallisuuteen. 85 prosenttisesti näitä jarruja on Irlannin teillä, mutta kuitenkin haluaisimme sellaisen arvion, joka olisi perustunut puolueettamaan tieteelliseen tutkimukseen. Luin sen huolellisesti Komissiota En saanut tässä kummemmin tarkemmin täsmällisempää tietoa. Pyydän nyt komissiolta täsmällisempää tietoa, jotta voisin sitten todellakin kertoa asian todellisen laidan valitsijoilleni. Grazie, onorevole Czarneski. Kiitoksia ja seuraava puhuja. Pani przewodnicząca, panie przewodniczący, szanowne... Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Meillä on tänään täällä italialainen ilta näköjään. Puhemies on Italiassa, komission jäsen on italialainen myös. Ja me keskustelemme hyvin tärkeästä aiheesta. Minä käytän nyt puheenvuoron liikennevaliokunnan jäsenenä. Minä uskon, että keskustelumme tänään on erittäin merkittävä. On fakta, että, ei voi, että kaikkea ei voi säännellä, ja minä olen ylisääntelyn vastustaja, mutta nämä asetukset ovat tärkeitä ja niitä tarvitaan, sillä tieliikennekuolemia on aivan liikaa myös Puolassa. Tässä parlamentissa meillä on kollega, joka melkein kuoli moottoripyöräonnettomuudessa. Harmi, että hän ei ole täällä, täällä paikalla, sillä hän varmasti tukisi lausuntoa. Ja juuri tästä syystä tämän lainsäädännön hyväksyminen on erittäin tärkeä. Kiitos. Onorivoli Paška. Seuraavaksi Paška. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár. Kiitoksia kovasti. Tyyppihyväksyntä sääntöjen yksinkertaistaminen kolmipyörille, nelipyörille, moottoripyörille ja mopedeille on hyvä uutinen käyttäjille edellyttäen, että käyttäjien elämä ei hankaloidu. Valmistajat ja välittäjät kuitenkin joutuvat kohtaamaan enemmän haasteita, koska pakolliset ABS-raas... Äh, jarrut tulevat varmasti johtamaan sellaiseen tilanteeseen, että tuottajat joutuvat modernisoimaan käytänteitään. Tämä toivottavasti on omiaan johtavaan käyttäjäystävälliseen, käyttäjäystävällisyyteen ja toivottavasti se sekä parempi ympäristö ovat sitten uudesta lainsäädännöstä koituneen hinnan väärti. Kiitos. Kiitoksia. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä tässä vaiheessa, niin annan puheenvuoron varapuheenjohtaja Tajanille. Puhemies. Niin. Tässä käymme keskustelua, jota käydään hyvin erityisellä alalla, mutta itse asiassa – näin ei välttämättä ole, koska nämä poliittiset tulokset tulevat vaikuttamaan hyvinkin laajalle. Ennen <clears throat> kaikkea kyse on säännöistä, jotka ovat omiaan parantamaan tieturvallisuutta, eli tulevat suojaamaan kansalaistemme turvallisuutta. Kyse on säännöistä, jotka yksinkertaistavat lainsäädäntöä, ja tämä on toinen. Tämä on taas yksi valinta, joka hyödyttää meidän kansalaisiamme ja kyse on myös sellaisista säännöistä, jotka parantavat ympäristön suojelua ja samanaikaisesti auttavat yrittäjiämme, niin pieniä kuin suuria yrityksiä, jotka toimivat tällä ajoneuvosektorilla. Haluaisin korostaa ennen kaikkea pk-yritysten näkökulmasta asiaa, jonka muutamat ähm, e, jäsenetkin ottivat esiin, eli olemme onnistuneet parantamaan sääntöjä ja vaatimuksia, jotka liittyvät maatalous- ja metsäajoneuvoihin. Tämä on erittäin tärkeää kehitystä, joka on tu, omiaan tuuppaamaan ähm, valmistajia eteenpäin niin teknisesti kuin muutenkin. On erittäin tärkeää, että Euroopan teollisuus on kilpailukykyinen, joka on omiaan tuottamaan sellaisia ajoneuvoja, jotka parantavat niin käyttäjien kuin muidenkin kansalaisten äm, turvallisuutta elämään. Mandas lähti jo täältä pois, mutta hän puhui markkinavalvonnasta. No minä itse olen, minun, minun omaa sydäntäni lähellä ovat muun muassa asiat, jotka liittyvät väärentämisen torjuntaan. Olen ollut mukana näissä asioissa Italiassa, Milanossa ja olen seurannut tätä sektoria Olen seurannut tätä työtä monilla sektoreilla, kenkäsektorilla ja muilla, mutta e, myös ajoneuvosektorilla. Esimerkiksi aion vuoteen, ennen vuotta 2020 ennen puuttua nimenomaan väärennyskysymykseen sisämarkkinoilla aivan yhtä määrätietoisesti kuin tähänkin saakka olen tehnyt. Tarkoitus on parantaa lainsäädäntöä, jonka avulla kaikki tuotantoketjun toimijat voivat toimia paremmin. On erittäin tärkeää, että myös jäsenvaltiot vahtivat markkinoita. Euroopan komissio ei yksin voi toimia poliisina, vaan me annamme jäsenvaltioille tehtävän, tämän valvontatehtävän myös väärentämisen torjunnassa. Tarkoitus on myös saada aikaan sellainen foorumi, jossa niin jäsenvaltiot kuin komissiokin voisivat toimia niin, että voitaisiin parantaa äh, muun mm. muassa teknisten äh, korjauspalveluiden äh, toimivuutta. Rankest puhui siitä, kuinka äh, kaikki, kaikilla näillä tavoilla voimme saada tekstimme sellaiset elementit, eh, joiden myötä voimme saavuttaa yhteisen tavoitteemme. Haluan vielä kiittää molempia esittelijöitä. En nyt voi äh, Van de Kampille valitettavasti, enkä Panzerillekaan voi valitettavasti lahjoittaa moottoripyörää, mutta toivon, että kaikki, jotka käyttävät moottoripyörää tai traktoria, ovat tyytyväisiä tästä työstä, jota olemme tehneet. Toivottavasti tämä työ avittaa näiden ajoneuvojen omistajien elämää. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron Van den Kampille kahdeksi minuutiksi, olkaa hyvä. Ähm, hyvä puhemies, kiitos paljon. Haluaisin ensiksi kiittää komission jäsen Tajania näistä vastauksista Kiitän myös kollegoitani, jotka valitettavasti mm, ovat suurimmilta osalta jo lähteneet salista. Mm, kiitän näistä onnitteluista ja tästä tuosta, jota minulle on annettu tämän työn parissa. Kuuntelin tarkkaan komission jäsenet, jäsentä ja, ja, ja hän varmasti kuunteli myös minua tarkkaan niin, että täytäntöpano- ja delegoidut säädökset eivät kestä liian kauan. Komission jäsen ei tässä nyt vastannut tähän ABS-järjestelmien tutkimuksiin, tutkimukseen siis mitä tulee pieniin skoottereihin ja, tai sitten Euro 5-normiin, joka pitäisi ottaa käyttöön vuonna 2016, mutta varmasti komission jäsen ottaa nämäkin asiat huomioon. Yksi huomautus vielä. Jos, kun tämä asetus julkistetaan, niin me yksinkertaistamme esimerkiksi ähm, huolto- ja korjaustietojen saatavuutta. Ja siitä pitää myös tiedottaa suurelle yleisölle. Sitten herra Baftonille Englannista vielä. Jos hän nyt olisi osallistunut keskusteluun, olisi voinut vaikuttaa tämän asetuksen lopputulokseen, mutta se, itse asiassa näin tähän nyt, nyt ensimmäistä kertaa tänä iltana. jos ostaa uuden Bemari-moottoripyörän, niin se on hyvä eurooppalaiselle teollisuudelle. Ei ole sitten ei ole muu, ulkomaista moottoripyörää niin sanotusti. Kiitoksia, Pantseri, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheen, puhemies. Minäkin haluan kiittää kollegoita ja varapuheenjohtaja Tajania. On oikein mukavaa, että ähm, olemme päässeet tähän pisteeseen. Ei tässä varmasti tarvitse enää mitään lisätä. Ähm, tämä keskustelu osoitti, että me olemme melko yksimielisiä näistä asetusteksteistä. Olen oikein iloinen siitä, äh, että toivottavasti huomenna tämä vielä äänestyksessä vahvistuu. Toivon, että äh, olen iloinen siitä, että tämä tulos on saatu aikaan. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Yhteiskeskustelu päättyy tähän. Äänestys toteutetaan huomenna kello 12. Seuraava istunto on huomenna tiistaina kello 8.30 aina kello 20.